ovat monipuolisia ja monimuotoisia. Ja ne päätökset, joita sovelletaan korkean tulotason maissa, eivät välttämättä sovi, eikä niitä sovi tupi, tuputtaa köyhiin maihin. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, keskustelu tästä aiheesta on päättynyt ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Aiheena tässä kohdassa on komission julkilausuma öljyporauslauttojen turvallisuus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteistä Euroopan unionissa. Aloitamme tämän keskustelun komission jäsen Oettingerin puheenvuorolla. Komission nimissä, olkaa hyvä. meksikonlahden lahden haaveri on äh, osoit, joka tapahtui tasan neljä viikkoa sitten, joka merkitsee teollisuudelle ja viranomaisille paljon työtä ja tämä työ on vielä kesken, jotta tämä valtava öljylautta saadaan pysäytettyä ja ympäristövahinkoja saadaan minimoitua. Tämä äh, osoittaa, minkälaisia riskejä öljyn ja kaasun hankintaan liittyy avomerellä. Äh, julkinen äh, mielipide on aivan perustellisesti näkynyt sekä Euroopassa, USA että Euroopassa Euroopassa Neoriassa tuotetaan yli 200 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa ja suurin osa tulee Pohjanmereltä. E, myös otetaan kaasun ja öljyn etsintää, vaikkakaan se ei, se ei tapahdu samanlaisissa syvyyksissä kuin Meksikonlahdella, niin meidän täytyy kuitenkin Euroopan unionissakin pitää mielessä tällainen onnettomuuden mahdollisuus ja, ja pitää se mielessä. meillä on tähän asianomaisia elimiä, elimiä ja mekanismeja, jotta voitaisiin nopeasti ja pikaisesti reagoida mahdollisiin onnettomuuden. On se Euroopan tason virasto, joka käsittelee meriliikenteen turvallisuutta. Meillä on haverialuksia, meillä on siviil- väestösuojelumekanismeja, meillä on hyvä aputoimien koordinaatio ja ja Georgiva on jo hyvin varhaisessa vaiheessa äh, ryhtynyt äh, äh, tarjoamaan Euroopan apua Meksikon lahdelle. Meidän tavoitteenamme täytyy olla ennaltaehkäisy, jotta ja sellaiset raivaus jotta ei tarvitsisi lähteä, tarvitsisi lähteä raivaustoimenpiteisiin tämän annetuuden tapahduttua vasta. Kollegani komissaari Kopatotsnik, me olemme pyytäneet yksiköitämme selvittämään EUn asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä Euroopan tason lainsäädäntö, siinä määritellään turvallisuustoimet ja ympäristösuojelutoimet niin yleisesti kuin konkreettisessakin haveritapauksessa meidän direktiivimme huolehtivat vähimmäisturvallisuusstandardeista varustelun osalta, ja niihin kuuluu myös yksityiskohtaisia vähemmistandardeja terveydenhuollon ja turvallisuuden osalta, kun ajatellaan työntekijöitä. Kaikki nämä lakitekstit otetaan nyt tarkastelun alaiseksi, ovatko ne eh, eh, pystyvätkö ne reagoimaan pahimpaan tapaukseen ja ovatko ne optimaalisia välineitä tällaisessa pahimmassa mahdollisessa tapauksessa. Ja tässä eh, tehdään yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja koska suuri osa turvallisuussäädöksistä ja ympäristösäädöksistä kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä suoraan komission toimivaltaan. Totta kai tällainen säädöstö ei anna sataprosenttista takuuta. Paljon riippuu asenteista ja käyttäytymistavoista teollisuudessamme. Siksi me, meillä on kaikki syy lyödä päämme yhteen. Teollisuuden ja politiikan on tehtävä yhteistyötä, jotta Euroopan ympäristö ja, ja suuri yleisö on turvassa turvallisuus ja kestävän kehityksen pohja öljyn ja kaasun hankinnassa on etusijalla myös meidän sidosryhmien kanssa käytävissä keskusteluissa. Ja viime viikolla meillä oli korkean tason työryhmä, jossa oli mukana suuria energialan yrityksiä, yrityksiä. Kollega Georgieva oli myös paikalla tässä äh, asiapitoisessa kokouksessa me kehotimme teollisuutta varmistamaan sen, että kaikki mahdolliset tehtävät äh, suoritetaan, jotta vastaavanlaiset äh, onnettomuudet Euroopan rannikoiden lähettyvillä voidaan välttää. Meillä on esitimme kysymysluettelon, joita joihin yritykset, joihin yritykset vastaavat lähiviikkoina. Ne ovat konkreettisia kysymyksiä, joissa on kaikki mukana, jotka liittyvät öljyn turvallisuuteen ja vesistöjen ja rannikkoalueiden turva, puhtauteen. Tämä tapaaminen teollisuuden kanssa oli prosessin alku, johon liikkuu teollisten operaatioiden läpinäkyvyys ja säädösten selvittäminen ja, niiden, no-, ja parhaiden käytänteiden noudattaminen. Me suunnittelemme toista tapaamista siellä lähikuukausina, jossa sitten saadaan aikaan parempi ymmärrys tästä näistä skenaarioista, ja jotta myös Eurooppa voi oppia Meksikonlahden äh, tilanteista. Täl, tässä vaiheessa äh, jossa vielä analysoidaan näitä seikkoja, olisi ennenaikaista tehdä äh, lopullisia johtopäätöksiä tai lähteä laatimaan uus, uusia lakeja. Mutta jos, pitä, jos kävisi ilmi, että tällainen sään, säädöksellinen vastaus oli, olisi välttämätöntä, niin silloin voi vakuuttaa, että komissio tekee pikaisesti säädösehdotuksen. Te näette, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, että Euroopassa on jatkuvasti tehdään työtä, jotta tällainen tragedia voitaisiin estää meidän alueellamme. Jos kuitenkin tällainen vastaavanlainen onnettomuus jostakin syystä tapahtuisi, meillä on kuitenkin useita toimenpiteitä ja mekanismeja, jotta voisimme viipymättä reagoimaan jotta tämän kattavuus kansalaisten ja ympäristön kannalta voitaisiin minimoida. Ja seuraavan tapaamisen jälkeen voin kertoa teille asiasta enemmän. Kiitoksia. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja Seuraavaksi meillä on puheenvuorot ryhmien nimissä. Ensin EPPn nimissä. Herra Soni, kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca. Eksplozja platformy w Zatoce Meksykańskiej. Kiitoksia, hyvä puhemies. lähden öljynporauslaivan räjähdys on historian pahis katastrofi pahin katastrofi ja tonneittain öljyä virtaa Meksikon lahteen. 40 000 neliökilometriä tällä hetkellä kärsii öljyvuodosta Meksikonlahdella. Alueenahan tuo on suurempi kuin Alankomaat. Puhumattakaan nyt sitten tietysti ihmishenkien menetyksistä. Kun ajatetaan huomioon tämä katastrofi, niin meidän täytyy mielestäni todella tarkastella omia öljynporauslauttojamme Euroopan unionin vesillä. Tämän pitäisi olla ensimmäinen kansainvälinen askel, jolla varmistetaan se, että Euroopan unionin vesillä toimitaan turvallisesti. Haluan myös korostaa sitä, että jos tällainen äh, katastrofi tapahtuisi Itämerellä, niin ympäristövahingot olisivat peruuttamattomia. Kaikkien investointien EU-vesien turvallisuuteen pitäisi, niitä pitäisi valvoa, turvallisuusstandardien täytyisi olla kaikista korkeimpia ja teknologian täytyisi olla huipputasoa. Meidän pitäisi myös luoda kansainväliset standardit ja menettelyt, joita voidaan soveltaa, jos tämän tyyppinen öljykatastrofi tapahtuisi. Olemme myös nähneet päätöksiä, joiden pohjalta öljynporoslautat voivat toimia tietyillä alueilla ja usein nämä päätökset on tehty painostusryhmien toimen to, takia. Meidän täytyy myös miettiä nyt North Stream öljyn ja kasvuputken rakentamista Itämerelle. Koskaan ei voi taata sataprosenttisesti merissä turvallisuutta, kun on tällaisia putkistoja ja öljynporauslauttoja, mutta me, meidän ei pidä antaa loppausryhmien vaikuttaa näihin päätöksiin, joita tehdään. Kiitoksia sosiaalidemokraattien nimissä. Kolme minuuttia edustaja Arsenis. Επίτροπε, πολλές φορές απλά αυξάνοντας τα μέτρα πρόληψης. Kiitoksia puhemies. Usein, vaikka turvatasoja korotetaankin, niin huomataan, että sekään ei vielä riitä. Kyse oli öljylautasta, joka oli rakennettu vuonna 2001. Ja tämän räjähdyksen vuoksi on seurannut valtava ekologinen katastrofi. Näiden kuluneiden päivien mittaan öljyn vuotamista ei ole voitu estää. Tonneittain me öljyä valuu Meksikonlahteen joka päivä. Tällä hetkellä monet lajit ovat vaarassa kadota. viisi lajia seitsemästä erilaisesta merikilpikonna lajista muun muassa ovat nyt kuolemassa sukupuuttoon. Kyse on alueesta, joka on juuri vasta toipumassa Katrina hirmumyrskyn tuhoista. Myös henkilömenetyksiä on tapahtunut. USAssa kongressi on hyväksynyt kiellon moratorion, joka rajoittaa öljyn tuotantoa. Obaman hallinto on nyt vahvistanut tämän moratorion, vaikka alun perin oli toista mieltä. Nyt täällä Euroopassahan meillä on erityisesti Pohjanmeressä öljylauttoja. Siellä on jopa satoja öljylauttoja, jotka ovat täydessä toiminnassa, niin öljy- kuin kaasulauttoja. Tämä Meksikon lahdella tapahtunut onnettomuus vain vahvistaa sen, että että tällaisen öljylautan vuoksi voi syntyä mittaamaton ympäristökatastrofi. Valitettavasti luonnonvarojen käyttö merellä ei kuulu Seveso-direktiivin toimialaan. Ikään kuin tällaista katastrofia ei voisi tapahtua myös Euroopassakin. Ehkäpä olisi syytä ryhtyä uusiin ennaltaehkäisytoimiin, koska tämänhetkiset eivät riitä. Sen sijaan, että vain jatkettaisiin uusien toimien hyväksymistä, eh, ehkäpä Euroopan unioninkin tulisi ottaa käyttöön moratorio, eh, jolla kiellettäisiin merellä tapahtuva öljyn poraus on, su- on korkea aika reagoida ja toimia ennen kuin tällainen katastrofi tapahtuu myös Euroopassa. Liberaaliryhmän puolesta Rova Page. Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Tämän öljylautan luhistuminen Louisianan edustalla aiheutti poikkeuksellisen öljyvahingon kolme, muutama kysymys. Ensinnäkin eh, ei ollut minkälaisia keinoja estää eh, tällais, tällaisen mittakaavan eh, syntymistä. Myöskään julkiset viranomaiset eivät ole, ole vaat, esittäneet vaatimuksia operaattoreille, jotta olisi voitu välttää tällainen katastrofi. Ja täytyy muistaa, että että tämä nimenomainen katastrofi, ähm, äh, joka tapahtui Meksikon lahdella, äh, voisi tapahtua myös äh, Itämerellä. Myös Pohjanmerellä on tapahtunut onnettomuustilanteita. Siellähän nimenomaan alueilla, joissa öljylautoja on hyvin taajaan, on erittäin tärkeää, että me tekisimme jonkinlaisen ähm, tilannekatsauksen omilla rannoillamme, jotta voisimme estää tällaisen katastrofin tapahtumisen Euroopassa. Nyt haluaisin tietää, että mihin toimiin aiot ryhtyä välittömästi, jotta voisitte parantaa turvallisuutta ja öljylautojen onnettomuuksien estämisen. Te puhuitte minimistandardeista, mutta eihän se vielä riitä. Toiseksi, mihin toimiin, minkälaisiin valvontatoimiin voidaan varmistaa se, että turvavaatimuksia noudatetaan. Ei riitä, että turvavaatimuksia on paperilla, vaan niitä täytyy myös soveltaa ja noudattaa, ja niiden soveltamista täytyy valvoa. Mitä aiotte tehdä, jotta näin tapahtuisi? Kolmanneksi. Minkälaisiin toimiin ryhdytään, jotta voidaan estää tämänkaltainen, e, siis jos tulisi tällainen onnettomuus, miten voitaisiin estää saastuminen luonnon saastuminen, minkälaisia välineitä meillä on. Eikä tässä vaiheessa olisi syytä ryhtyä ja vaatia aivan erityisiin teknisiin toimiin, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Tarvitaan myös sellainen järjestelmä, joka ottaa huomioon vakinon korvauskysymykset. Ja öljyyritysten öljyntuotantoyritysten niitä tulisi, niille tulisi asettaa sanktioita, jos ne vasiten altistavat luonnon tällaisille onnettomuuksille. Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta näin tapahtuisi erityisesti Pohjanmerellä? Ja eikö nyt olisi todellakin aika pohtia moratoriota, kun otetaan huomioon se, että myös USA aikoo sellaisen ottaa käyttöön? Eikö nyt olisi korkea aika tehdä niin? Kiitoksia komissaari. Ευχαριστώ κυρία Λεπάζ. Τώρα η κυρία Durand εκ μέρους της Συμμαχίας των Πρασίνων. Merci madame la présidente. Kiitoksia seuraavaksi vihreiden nimissä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin äh, lopettaa tällaisen äh, toiminnan. Äh, teollisuus on todella öljyn janoinen ja haluaa sitä käyttää enemmän ja enemmän jopa onnettomuuden riskilläkin. Öljyä porataan ja porataan, otetaan ottamatta huomioon turvallisuuskysymyksiä. Tonnetaan, tonnetaan, öljyä porataan ja jos onnettomuus tapahtuisi, niin ympäristöseuraamukset olisivat kolossaaliset ne olisivat kolossaaliset kaikin tavoin ja meidän täytyy ryhtyä mm, laajempiin toimiin, jotta voimme ennakoida riskejä. Ensinnäkin meidän tulisi tehdä tilannekatsaus kaikista niistä öljynporauslaatoista, joita tällä hetkellä on, katsoa miten vanhoja ne ovat, miten turvattomia tai turvallisia ne ovat ja niitä tulisi kontrolloida ja, kont- ja komissio tulisi kontrolloida jäsenvaltioiden kontrolloijia. Ja täytyy erityisesti ottaa huomioon kaikkein hauraimmat ekosysteemit. Ja ne aloitteet, joita toki tervehdin ilolla, niin haluaisin tietää, millä tavalla ne avittavat, avittaisivat tilannetta, jos onnettomuus tapahtuisi. Mielestäni meidän tulisi ryhtyä sellaisiin aloitteisiin, joiden avulla voimme suojella haavoittuvaisia ekosysteemejä. Tarvitaan ähm, esimerkiksi antarktisia alueita äh, suojeleva kansainvälinen yleissopimus. Ja lopuksi on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä syy siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Äh, tämä aivan samalla tavalla kuin tulivuoren purkaus äh, antoi meille selkeän viestin siitä, miten, miten ilmailu on haavoittuvaa, niin tämä öljyporauslautankin on, on, onnettomuus antoi meille hyvän viestin siitä, miten tämä ala on haavoittuva. Kiitos. Kiitoksia, Chichester. Olkaa Statement from the commissioner. Hyvä puhemies, herra komission jäsen. Maailma on ihmetyksellä katsonut Meksikonlahden öljyvuotoa, öljynporauslauta räjähdettyä. Ja myös on ihmetelty sitä, että e, tämä elinkeinoala ja viranomaiset, tässä tapauksessa Yhdysvaltojen viranomaiset, eivät ole kyenneet toimimaan menestyksekkäästi. Aivan kuten kollegat ovat maininneet, meillä on ollut omia kokemuksiamme Pohjanmerellä öljynporauslautta katastrofeista – ja kyllä varmasti näistä katastrofeista on opittu jotain, mutta pitääpä muistaa, että meren syvyydessä on valtaisa ero Meksikonlahdella ja Pohjan merellä. Haluaisin vielä kehottaa, että emme nyt kiirehtisi uuteen lainsäädäntöön, vaan meidän täytyy varmistaa se, mitä tässä tapahtuu, ja täytyy varmistaa, olisivatko olemassa olevat säännöt jo estäneet tämän katastrofin tapahtuminen. Ei ole mitään varmuutta siitä, että uudet säännöt estäisivät. Hyvät kollegat, onnettomuuksia tapahtuu, emmekä me voi antaa takuita siitä, että kaikki pystytään ennaltaehkäisemään. On rajansa sille, mitä me voimme tehdä ennaltaehkäisyn hyväksi. Aivan lopuksi haluaisin vielä todeta, että kun me pohdimme suhteellista riskiä, niin tämän tyyppiset onnet onnettomuudet asettavat ydinvoiman suhteellisen turvallisuuden aivan uusiin näkymiin. Kiitoksia herra Chichester ja seuraavaksi edustaja Uaro, kaksi minuuttia. La fuite du forage. Kiitoksia puhemies. Tämä öljyvuoto on todellinen taloudellinen ja ekologinen katastrofi. Näyttää siltä, että tiettyjä sääntöjen vastaisuuksia on voitu todeta siinä tavassa, jolla sisäasiainministeriö USAssa on sallinut öljyn porausta. Kyse on anteeksi antamattomasta teosta. Sillä on ollut mittaamattomia seuraamuksia, eivätkä ne koske ainoastaan USAta. Kaikkialla maailmassa annetaan satoja öljynporauslupia – jos nämäkin luvat annetaan yhtä kepein perustein kuin USA oli antanut tälle nimenomaiselle öljynparauslautalle, niin katastrofin mahdollisuudet ovat suuret. Ja kun ajatellaan meidän pohjan mer- mertamme ja ajatellaan kuinka paljon siellä on öljyn porauslauttoja, niin kyllä minä olen todella huolissani siitä, minkälaisia vaikutuksia öljyn porauksella merellä on. Ja siksipä on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni olisi esimerkkinä suhtautuisi äärimmäisen tiukasti turvatoimiin ja ennaltaehkäistoimiin näillä merellä tapahtuvilla öljynporaustoimilla. on erittäin tärkeää, että eikö, eikö olisi syytä Euroopan unionin ryhtyä toimiin, jotta öljynporauslauttoja tutkittaisiin asiantuntijoiden toimesta ja kansainväliset viranomaiset ottaisivat huomioon tämän myös Kankunissa. Euroopan unionin tulisi lähteä todelliseen, todellisen johtajuuden tielle tälläkin alalla. Kiitos. Kiitokset teille ja seuraavaksi edustaja Martin, yksi minuutti. Herra komissaari, kun olen kuitenkin Schwabin ää, meren naapuri, niin vetoan teihin, että Meksikonlahden katastrofi täytyy ottaa mahdollisimman vakavasti. Se voisi tapahtua myös Bodensejärvelle Silloin meillä, meillä ei olisi enää juomavettä eikä myöskään mitään festivaaleja. Mitä tämä tarkoittaa? Oletteko te varma, että nämä öljynporauslaitat meidän kaukana meistä, siis Pohjanmerellä ja Itämerellä, että ne todellakin äh, pysyvät pystyvissä? Onko Euroopan meriliikennevirasto varustettu riittävästi näihin tällaisiin toimiin. Olen usein havainnut, että, että radioyhteydet eivät toimi eri maiden välillä. Onko tämä tarkistettu ennen kuin vakava tapaus tapahtuu? Mikä on oikeudellinen tilanne suhteessa kanteisiin suuria konserneja kohtaan, jos jotain tapahtuu, onko joku, onko joku riskirahasto olemassa, ja lopuksi, oletteko te selville siitä, että valvontaviranomaiset USA ovat aivan liikaa sidoksissa öljyteollisuuteen, niin voitteko te sulkea tällaisen Euroopan tasolla pois? Eihän tämä tarkoita sitä, että te voitte kaikkia muuta paitsi. Kiitokset herra Martin. Ja sitten menemme eteenpäin. Rouva Antonescu, kaksi minuuttia. Salut și eu Kiitoksia, puhemies. Minäkin olen tyytyväinen komission aloitteeseen. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää keskustella tästä aiheesta. Vaikka ö, ei olisikaan onnettomuutta tapahtunut, niin kyllä täytyy Euroopan unionissa tästä, tästä puhua. Jäsenvaltioiden viranomaisten mukaan merillämme on useita öljynporauslauttoja. Täytyy muistaa, että että vain kuitenkin 5 prosenttia merenalaisista öljyvaroista ovat tällä hetkellä tunnettuja. Täytyy miettiä, mitkä olivat tämän ö, onnettomuuden ö, syyt. Voisiko tällais, tällainen onnettomuus tapahtua Euroopan unionissa ja olisiko syytä ryhtyä ylimääräisiin turvallisuustoimiin ö, jo yksin näillä porauslautoilla tekevien työntekijöiden turvallisuuden vuoksi, puhumattakaan siitä, että voitaisiin ennaltaehkäistä tällaisia katastrofeja. Meidän on opittava tästä onnettomuudesta muun muassa se läksy, että täytyy pohtia, millä tavalla öljynporauslisenssejä lupia annetaan ja mitkä ovat sopimusten ehdot. Täytyy varmistaa se, että vastuu kannetaan kaikilla tasoilla. Yrityshän voi ansaita kovasti öljyn korvauksesta, porauksesta ja tällaisen yrityksen täytyy myös sitten kantaa korttinsa kekoon ja osallistua onnettomuuden jälkipuintiin. Ei vetele se, että yritykset syyttelevät toisiaan. Täytyy pohtia, missä määrin samankaltainen onnettomuus voisi tapahtua Euroopassa. Täytyy saada aikaan riittävästi lainsäädäntöä, jotta voimme varmistaa sen, että vähennämme tällaisen riskin uhkaa. Kokemus on osoittanut sen, että onnettomuudet usein johtavat hyvinkin vakaviin haittoihin komission tulisi, siis komission tulisi arvioida myös se, että millä tavalla myös kontrollia voitaisiin parantaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Grobarczyk. Yksi minuutti. Mm, Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, tämän katastrofin esimerkki Meksikonlahdella antaa aiheen pohtia investointeja EU-ssa, joita on suunniteltu tai toteutettu. Ajattelen tässä Nord Streamia, tätä Itämeren poikkimenevän putkiöljy äh, ja parlamentissahan päätöslauselmassa otettiin kantaa tähän 24 ja sitten 68 miljoonaa kuutiometriä kaasua on tulossa Stockmanin alueelta. Ja tähän tarvitaan myös paljon porauksia. Metaanivirtaa ei voida pysäyttää, ei ole olemassa mitään varoventteliä, ei ole mitään väliasemia. Tällainen vahinko putkissa merkitsee sitä, että sitä ei voida potkaista kaasuhan purkautuu, kunnes haveri on saatu pois. Minä kehotankin komissiota ryhty vakavaan ja luotettavaan riskianalyysiin tästä investoinnista. Kiitos. Tora. Kiitoksia. Ja seuraavaksi muut puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensin herra Rybik, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa herra komissaari, hyvät naiset ja herrat. Luulen, että tämä keskustelu on, liittyy siihen, miksi kolainen ongelma ei ole ratkaistu, eikä me tiedä, missä seuraavat ongelmat syntyvät. Siksi minun ensimmäinen kysymykseni, herra komissaari, mitä te luulette, miten Eurooppa voi tällä hetkellä auttaa tietämyksellä, yhteisellä tutkimuskeskuksella tai jollain muilla äh, virityksillä, joita meillä on, jotta meksikolainen katastrofi saataisiin yhteisesti äh, äh, ratkottua. Uskon, että Euroopan unioni kun ajatellaan 20 prosentin hiilidioksidin vähennystavoitetta ja uusiutuvien energian lähteiden tavoitet on, me olemme valinneet oikean tien ja tehokkuuden lisäys voisi tuoda paljon tuloksia. Uskotteko te, että Euroopan talousalueella, siis jossa on Norja mukana, voisimme tarttua uusiin aloitteisiin? Kadrau, voorzitter commissaris collega's ehm, net als eh, andere sprekers. niin kuin eh, edelliset minäkin järkytyin tästä seikasta että on mahdollista että viikko tolkulla eh, satoja tuhansia litroja raakaöljyä saattaa virrata mereen että sitä voi, eikä sitä voida pysäyttää. siinä syntyy jättiläismäisiä vahinkoja ja siihen tässä on sellainen tilanne, että me emme ole vielä pystyneet arvioimaan kaikkia seurauksia, siis jokin tarpeen, että Euroopan tasolla eikä kansallisella tasolla löydetä, ryhdytä tuumasta toimiin, jotta tällainen tehdään mahdottomaksi tulevaisuudessa. Ja tietenkin liittyy prosessikysymyksiin, mutta tässä on tarvitaan myös teknisiä varatoimenpiteitä ja mitä taas tulee kustannus, kustannuksiin. Kustannukset vaan myöhemmin vaan kasvavat. Ja me olemme aikaisemmin havainneet, täällä oli tämä juttu tämän kaksi öljytankkareiden suhteen. Tästä on annettu ohjeistukset, me olemme hyvä esikuva muille alueille. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tandebach, minuutti. Puhemies, komissaari Oettinger, ympäristövaliokunnan jäsenenä ja kun olen bio monimuotoisuuden esittelijä, minä olen tietenkin lähellä minun sydäntä, mitä asiakossa tässä tuhotaan paljon, mitä pitäisi säilyttää hengissä. Ja täällä on sanottu, että kaikesta huolenpiteestä huolimatta onnettomuuksia tapahtuu rajat, siis suojelmisen rajat ovat olemassa, mutta onnettomuuksia ei ole pelkästään lautoilla, vaan myös ydinvoimalaitokset ovat alttiita tapa, sattumille ja onnettomuuksille ja Itävallassa on, sanotaan, että täytyykö ensin aina jotain tapahtua ennen kuin tapahtuu jotain. Pitääkö aina syntyä katastrofi ennen kuin me opimme siitä. Ja minusta tämä ylikatastrofi, sen pitäisi antaa ajattelemisen aihetta, ei, jotta voitaisiin luopua ydinvoimasta, joka voisi olla tie tulevaisuutta Euroopankin kannalta. Meidän pitäisi äh, käyttää kaikki mentaalinen energia ja myös kaikki rahavaramme, että keskittyisimme tähän suuntaan, että panostaisimme uusiutuviin energialähteisiin. Kiitos. Poli. Το λόγο ο κύριος Κέλλη τώρα θα πάρει. ag Seuraavaksi edustaja Kelly. Kiitoksia. Niin, en tiedä, miten tässä nyt nämä suuret öljyyhtiöt aikovat toimia, jotka ovat aiheuttaneet tämän katastrofin. Samalla komissiota täytyy kyllä kiittää tässä, koska nyt halutaan panna täytäntöön sellaisia määräyksiä, joilla varmistetaan, että tällaista katastrofia ei enää koskaan tapahdu. Meidän täytyy tarkastella muita energialähteitä, esimerkiksi tuuli- ja ja niiden antamia mahdollisuuksia. Jos me emme tässä onnistu, niin silloin öljyyritykset vain jatkavat öljynporausta ja mahdollisesti tämän tyyppisiä katastrofeja tulee tapahtumaan vielä pari-kolme kertaa uudelleen. Kiitoksia ja rouva seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Kaikki investoinnit energiainfrastruktuurin Euroopassa ovat tervetulleita, mutta vain sillä ehdolla, että täydellinen turvallisuus taataan. Jos ajatellaan vaikkapa ää, kaasuputkea, niin onko kaikki todellakin tehty niin, että on otettu huomioon kaikki tekijät ja ympäristöarvioinnit? Olen useaan otteeseen kysynyt, esittänyt kysymyksen niille jäsenvaltioille, jotka sijaitsevat Itämeren rannoilla, että minkälaisiin toimiin voisivat ryhtyä, jos tulisi onnettomuus. Kaikki ne yritykset, jotka liikuttavat kaasua, niille täytyy olla vakuutus. Kiitoksia teille, Rovati Chao, ja seuraavaksi ja viimeisenä edustaja Valtsutis. Pyrmininkiä, Iš tikrųjų, manau, visas pasaulis šiandien... Kiitoksia, rouva puhemies. Uskon, että koko maailma ei ole voinut uskoa silmiään tarkastellessaan Meksikonlahden tapahtumia. Kukaan ei olisi voinut ennakoida sitä, että niin suuri ja mahtava maa kuin yhdistys, Yhdysvallat ei pysty hoitamaan tällaista katastrofia. Tässä on täytynyt investoida paljon inhimillisiä resursseja ja rahoitusta niin, että voidaan luoda erilaisia vaihtoehtoja, mutta joskus luonto voittaa meidät. Toivon, että me voimme oppia tästä katastrofista, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Haluaisin, haluaisin vielä muistuttaa teitä North Stream-kysymyksestä vielä kerran. Meidän täytyy vielä pohtia sitä uudelleen. Jos North Streamin osalta tapahtuu joku katastrofi, me olemme silloin vastuussa. Ja meidän täytyy vielä kerran keskustella North Streamin turvallisesta hyödyntämisestä. Ja meidän täytyy vahvistaa Euroopassa turvallisuustoimiamme. Schrödinger. Näin keskustelun lopuksi vielä komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen, minäkin olen samalla tavalla järkyttynyt, en pelkästään komissaarina, vaan myös kansalaisena, koska tässä nähdään, miten luonto on tuhottu moniksi vuosiksi eteenpäin. Ja, mutta tässäkin tilanteessa täytyy säilyttää, olla pysyä kylmäpäisinä – ja valtaa hysteriaa ja hässäköintiä. Nyt on maltti on valttia. Nyt emme tiedä, vielä tarkkaan tiedä, mikä on tämän, tämä syy. Oliko se tekniikka, joka petti? Oliko ihminen, joka petti? Uskon, että uskon Amerikan hallitukseen ja suureen yleisöön Amerikassa, että yhtä perusteellisesti tämä selvitetään kuin meidänkin, kuin, kuin mekin selvitämme vastaavat asiat Euroopassa. Minä us, minäkin uskon, että Yhdysvaltain kansalaiset, väestö on, odottaa yhtä perusteellista selvitystä asiasta. Ja näin ollen minä luotan tähän teollisuusmaahan Amerikkaa ja sen tekniseen osaamiseen ja sen demokratiaan. Toisekseen meidän täytyy löytää tie pois öljystä mutta selvää on, että täytyy myös selvittää tämä tie öljyn sisällä vuosiksi eteenpäin, koska teollisuus on osa sitä. Meidän kansalaisillemme on yli 200 miljoonaa ajoneuvoa, henkilöautoa. Te ajatte ja minä ajan, minä ajan paljon. Ja viikonloppuisin lentelemme satoja meitä sadat tuhannet lähtevät luntaita viettämään Majorkalle tai muualle etelään. Tai Kreikassa ja Etelä Espanjassa sanotaan, että pelkästään matkailu voi ratkaista tämän talouskriisin. Tämä tarkoittaa sitten enemmän lentoja Ateenaan, Palmalle, Marbeijalle ja muille paikoille. Me kulutamme öljyä, me kaikki, te ja minä. Ja täytyy ei tätä taloakaan kovin energiatehokkaasti ole rakennettu. Täällä on enemmän putkia kuin, täällä on enemmän tota, kuin edustajia nyt tällä hetkellä täällä paikan päällä. Meidän täytyy tietää, että me tarvitsemme vielä vuosiksi eteenpäin paljon öljyä. Siitä huolimatta meidän täytyy kunnianhimoisesti etsiä tietä pois öljystä 20 prosenttia uusiutuvia energialähteitä kymmenessä vuodessa. Me, me valmistelemme vuotta 2050 sille tiekarttaa ja tämän vuoden mittaan tullaan esittelemään nämä eri vaihtoehdot teillekin ja sit se lausunnoidaan, että neljässä vuosikymmenessä jopa 80 prosenttia meidän energiatarpeestamme voidaan hoitaa muilla kuin fossiilisilla energialähteillä, eli myös muilla lähteillä kuin öljyllä. Eh, mitä taas tässähän on mahdollisuuksia myös sähkölle, mutta kuitenkin suuri osa ajoneuvoista eivät ole eh, sähköautoja, vaan niitä, niitä ajetaan ylillä ja diisilillä, tai bensalla ja diisilillä. Selvää on, että kun Pohjanmeri ja lahti, eh, jos siellä porataan öljyä, niin sehän merkitsee sitä, että riippuvuus monissa maissa vähenee, koska ilman omia esiintymiä meillä se vielä suuri, suurempi riippuvuus OPEC-maista ja niistä maista, jotka eivät aina ole demokraattisia. On yksi ratkaiseva ero. Pohjanmerellä porataan noin 150 metrin, 200 metrin syvyyteen. Meksikonlahdella puhutaan 3000 metristä tai jopa 4000 metristä, johon porataan ja, ja siinä on paljon huonommat mahdollisuudet turvata, taata turvallisuus 150 metriä. Siinä voidaan käyttää, päästään sukellusvenesyvyyteen. Meksikonlahdella ihminen on jo kaukana niistä vaaralähteistä, kovin kaukana vaaralähteistä ja teknisestä turvallisuudesta ja varmuudesta. Minä luotan myös meidän jäsenvaltioihimme. Meillä on kaikki syy luottaa kansallisiin viranomaisiin ja teknisiin tiimeihin äh, Britanniassa, äh, Saksassa, äh, Norjassa ja Tanskassa. Ja Euroopan unionin kumppanuudessa ENSA-viraston tasolla kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa meillä on erinomainen korkea taso yhteisöllistä turvallisuutta Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kesken. Me. Meillä on tietenkin myös Nord Stream-hankkeessa kysymys turvallisuudesta, se on selvitetty. Siinä tehtiin kokonaisvaltaisia turvallisuuslupamenettelyjä. Kaikki, kaikki onnistuivat ja voidaan sanoa, että Nord Stream hyvin todennäköisesti on nykyaikaisin turvallisin kaasuputki maailmassa sitten, kun se valmistuu. Ja tässä on merkittäviä erojakin, jos koskaan. Sitten kun tämä putki on valmis, niin sit se virta voidaan pysäyttää joko lähteessä tai määränpäässä, mutta tätä ei voi verrata Meksikonlahden tapahtumiin. Loppupeleissä, loppuviimeksi meidän täytyy kuitenkin päästä öljystä pois, öljystä eroon, mutta me tarvitsemme vuosikymmeniä tähän hankkeeseen ja tämä täytyy, meidän täytyy muistaa tämä politiikassa ja yhteiskunnassa muutenkin. Ja tiellä kohti tätä toista ratkaisua meidän täytyy huolehtia turvallisuusstandardeista ja direktiiveistä ja turvallisuustiimeistä, että ne pidetään korkeimmalla turvallisuustasolla. Kysymykset on esitetty ja syksyllä kernaasti sen jälkeen, kun syyt on selvitetty ja kun olemme saaneet vastaukset, ja kun me olemme kyselleet ja kuulleet energia-alan yrityksiä, minä tulen raportoimaan enemmän teille. Uskon, että energiayritykset ovat tietoisia tilan vakavuudesta. Ja vain lopuksi vielä vastuuperusta vahingonkorvausta varten on olemassa jo. Kukaan osallinen USAssa ei kiistä sitä, että se, että joka on syyllinen, se myös vastaa ja tänään on nähtävissä, että siellä puhutaan miljardeista ja myös Euroopan ympäristölainsäädännössä ja kansallisissa ympäristölainsäädännössä vastuukysymys on siis vahingon aiheuttaja ja vahingon korvausasetelma on selveä ja selkeä. Tämäkin varmasti vahvistaa huolenpitoa. Oletan, että muutaman viikon sisään tiedämme, että lähdemme, että onko meillä toiminnan tarvetta lainsäädäntötasolla tai teknisellä tasolla, ja nämä puheenvuorot osoittavat tässä parlamentissa, miten, miten tärkeä tämä asia on kaikissa puolueryhmissä ja meidän täytyy ennakoida tilannetta, eikä pelkästään lähde, lähteä katastrofin jälkeen toimimaan. Ja tästä me huolehdimme myös komissiossa. Thank you, hyvä komission jäsen. Näin olemme saaneet keskustelun tästä esityslistan kohdasta.